jäsenvaltioissa. Tarvitaan myös lisää oikeudenmukaisuutta. On aivan selkeät kannustimet toimia tähän suuntaan. Olen usein sanonut parlamentissa, että ei ole olemassa mitään taikasauvoja, joita heilauttamalla asiat voidaan ratkaista, vaan täytyy määritellä painopisteet ja meillä on mahdollisuuksia parantaa tilannetta. Kyse on tärkeästä vaiheesta, eli työ jatkuu. Kiitokset edustaja Kuolio. Sitten SND-ryhmän nimissä puhuu edustaja Peter Niedermüller. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, vaikka populistiset hallitukset jatkuvasti kyseenalaistavat asian, on kuitenkin niin, että yhteisen eurooppalaisen pakolaisjärjestelmän olennainen osa on ulkorajojen turvaaminen. Tässä keskustelussa on kysymys juuri siitä, miten me voimme varmistaa tähän rahoitukset puitteet. On selvää, että jäsenvaltiot yksinään eivät aina pysty selviytymään pakolaiskysymykseen liittyvistä haasteista. Siksi on tarvetta sille, että yksittäiset jäsenvaltiot voivat saada rahoituksellista tukea unionilta. Saman aikaan on tehtävä selväksi, että pakolaiskysymystä ei voida ulkoistaa, sitä ei voida saattaa kolmansien maiden taakaksi – Tämä rahasto ei palvele tätä tarkoitusta. Yhteisen eurooppalaisen pakolaispolitiikan on oltava todella eurooppalaista. Rajojen suojeleminen ei merkitse sitä, että yhä useammat pakolaiset torjutaan rajalla, mutta se merkitsee myöskään sitä, että he pidetään kolmansissa maissa olevissa leireissä. Tämä rahoitus huolehtii siitä, että ottaen huomioon ihmisoikeudet me varmistamme Euroopan rajojen suojelun. Kiitokset edustaja Niedermüller ja sitten ecr ryhmän nimissä puhuu edustaja Anders Vistisen. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Nämä hirvittävät terrori-iskut ja mm, massamaahanmuutto EUn alueelle on osoittanut, että tehokkaat ulkorajavartiointilupaukset eivät ole toteutuneet, kun Schengen luotiin. Me haluamme muuttaa tilannetta ja parantaa sitä, joten meidän mielestämme ehdotus on tervetullut, mutta valitamme, että Euroopan unionissa on enemmistö, joka on siirtänyt asioita väärään suuntaan, toiseen kuin mihin komissio keskittyi. Se on siis siirtynyt pois ulkorajojen valvonnan turvallisuusnäkökulmasta ja ryhtynyt tarkastelemaan muuta. ECR-ryhmä tästä syystä ei voi vain olla hiljainen päällekatsoja, kun Euroopan parlamentti siirtää asioita toiseen suuntaan kuin mihin pitäisi. Toivomme siis, että neuvosto ja komissio kykenevät parantamaan tämän tilanteen ja tuomaan ehdotuksen jälleen eh, takaisin sellaiseksi kuin se oli. Kiitos edustaja Vistisen. Ja sitten edustaja Mari-Kristin Vergia Eh, Kiitos puhemies. Kiitos esittelijälle, joka on käyttänyt paljon energiaa, jotta tämä rahasto olisi hyväksyttävissä. Kun kyse on rajaturvallisuudesta ja viisumipolitiikasta, niin tätä kautta luomme vain Eurooppa-linnoitusta. Aina löytyy turvallisuuteen rahaan, eli viisinkertaistaminen, yli 9 miljardia ja tämän lisäksi vielä 12 miljardia Frontexille Euroopan budjetista. Näin rahoitetaan tietojärjestelmää ja äh, rekisteröintiä. Euroopan parlamentti ja neuvostohan ovat jo nämä hyväksyneet. Kyse on infrastruktuurista ja välineistä, droneista, yhteyspisteistä kolmansissa maissa e- kun kyse on laittomasta maahanmuutosta. Siitä ollaan erityisen huolissaan. Ja lisäksi vielä 12 miljardia tälle rahoitusvälineelle ja naapurimaihin. Rajat ulkoistetaan, vaikkakin tässä jonkinlaiset rajat ovat tulleet vastaan. 60 prosenttia rahastosta annetaan jäsenvaltioiden käyttöön, eli missä on sitten Eurooppa-politiikka tässä? Kiitokset, Mari-Kristin Vergia Eh, koska en näe täällä salissa enf eh, e ryhmän gerard battenia niin eh, siirrän puheenvuoron nyt sitten edustaja juan lpez aguilarille. teillä on minuutti olkaa hyvä. Komissario. armopulos. Tässä Euroopan parlamentin istunnossa me olemme tukemassa todellakin eurooppalaista rahastoa, joka koskee turvakia maahanmuuttoa ja rajaturvallisuutta ja viisumapolitiikkaa. Tämä on rahasto, jolla hallinnoidaan ulkoisia rajoja ja että sillä tämä rahoitusta tukea myöskin viisumikysymyksessä. On tärkeää vahvistaa turvallisuutta niin, että kuitenkin säilytetään kaikkein arvokkain tekijä, joka liittyy Euroopan rakentamiseen, kaikkein tärkeintä kansalaisille – joka on henkilöiden vapaa liikkuvuus. Tämä rahastus on lisännyt, sanotaan lisätään verrattuna siihen, mitä on tällä hetkellä olemassa siihen rahoitusta. Ja tämä tulee olemaan sellainen, joka tulee lisäämään tehokasta solidarisuutta ulkoista rahojen hoitamisessa ja siinä, miten saadaan vahvistettua lisävoiteikka. Mutta on tärkeää, että tässä myöskin korostetaan sitä, että vahvistetaan turvallisuutta ulkorajoilla – samaan aikaan, kun neuvosto on niin haluton ja se ei millään tavoin edetä siinä, että todellakin kiinnittää sen huomioon maahanmuutto ja, ja pakolaiskymys ja vedetään sen mukaan tähän asiaan, jotka ovat osa moraalista telvoitetta, joka liittyy Euroopan rakentamiseen. Kiitos edustaja Lopes Aguilar. Ja sitten edustaja Cecil Kieng, on hyvä, teillä on myöskin minuutti. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Kiitos komission jäsen. Schengen-alue on yksi pääsaavutuksia ja konkreettisia tuloksia, joita olemme Euroopan integraatiolla saaneet aikaiseksi. Riittävä toiminta ilman ulkorajoja tulisi kulkea lisääntyvän turvallisuuden kautta käsi kädessä. Tarvitaan yhteisiä toimia rajojen ylittämiseen silloin, kun kyse on sisärajoista. Ulkorajoilla tarvitaan valvontaa. Siellä kyse on viisumipolitiikasta. Myös tämän välineen kautta EU ottaa askeleen eteenpäin kohti yhteen yhtenäistä integroitua rajavalvontaa ja samanaikaisesti haluamme säilyttää ihmisten vapaan liikkuvuuden niin, että kunnioitetaan täysin unionin saavutuksia, lainsäädäntöjä ja kansainvälisiä velvoitteita. Haluamme puolustaa perusoikeuksia, perusvapauksia. Tätä välinettä on päivitettävä oikeuksien mukaisesti niin, että aivan erityisesti eh, kunnioitetaan avoimuutta, syrjimättömyyttä ja palautuskieltoa ja eh, kunnioitetaan kansainvälisen suojelun tarvetta. Kiitos edustaja Kenge sitten puheenvuorolistan ulkopuolelta minulla on yksi pyyntö ja sen, saa, sen puheenvuoron saa edustaja Notis Marias. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin minäkin sanoa tästä mietinnöstä, että tämä järjestelykeskuskysymys on erittäin tärkeä asia. Me tiedämme kaikki sen, että esimerkiksi Moriassa on tultu äärirajoille, samoinkin Lesboksella ja Samoksella ja järjestelykeskuksessa. Tämä tilanne ei voi jatkua näin. Tämä kaikki tapahtuu ja jatkuu, vaikka on jo asettu paljon varoja näihin tarkoituksiin Euroopan unionin taholta. Ja on hyvin tärkeää, että myöskin valvotaan sitä, mitä tapahtuu, koska edelleenkin on ongelmia. Ja haluaisin myöskin puhua edestä toisesta asiasta, herra Avramopulos, nimittäin rajojen valvonnasta. Epiroksella nimittäin Kreikan ja Albanian rajalla. Siellähän Frontex on paikalla ja siitä huolimatta valitettavasti tapahtuu laitonta maahantuloa Albaniasta Kreikkaan. Siellä kylät ovat äh, täyttyneet näistä tulijoista. Täytyy olla enemmän äh, rajojenvalvontaa, pitää harjoittaa yhteistyötä eri viranomaisten kesken. Tapahtuu myöskin tullipetosta tuolla alueella. Kiitokset edustaja Marias ja nyt lopuksi pyytäisin komissaari Avramopoulosin käyttämään puheenvuoron. olkaa hyvä komissaari. Uh, uh, Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta, hiukan myöhään pidetystä keskustelusta, joka koskee rahoitustuesta rajavalvonnalle. Laillisen matkustamisen helpottaminen samalla varmistaen Schengen-alueen koskemattomuuden on kansalaistemme huolenaiheiden ytimessä ja se tekee tästä yhden Euroopan unionin pääprioriteeteista. Me olemme nyt osoittaneet määrätietoisuutemme toimia tässä suhteessa varmistamalla riittävän rahoituksen tälle politiikalle – niin, että luodaan sellainen väline, jolla voidaan saada tuloksia. Ja odotan saavani työskennellä yhteistyössä teidän kanssanne tämän asian parissa. Kiitoksia. Kiitokset komissaari. Ja nyt sitten voimme siirtyä niin, anteeksi. Keskustelu on siis nyt päättynyt ja huomenna toimitetaan äänestys. Ja nyt siirrymme sitten illan viimeiseen asiaan, joka on edustaja Monika Holmeierin mietintö sisäisen turvallisuuden rahastosta. Eh, edustaja hohlmeier teillä on puheenvuoro olkaa hyvä. Monet kiitokset puhemies. Herra komission jäsen, hyvät kollegat. Nyt kun olemme päässeet viimeisen kohtaan esitystalla hiukan ennen keskiyötä. Puhumme sisäisen turvallisuuden rahastosta. Haluan tässä yhteydessä kiittää varjoesittelijöitä, jotka kaikki ovat jääneet tänne saliin minun niin samoin kuin komission jäsen, ja jotka osoittavat kestävyyttä, jotta voivat olla keskustelemassa tällä tästä rahastosta. Tämä rahasto tulee saamaan lisää merkitystä, kun ajattelen uhkia, jotka liittyvät kansainväliseen terrorismiin ja kysymys, jotka liittyvät kansainvälisen vakavan rikollisuuden, järjestön rikollisuuden torjuntaan – ovat merkinneet sitä, että jäsenvaltiokin ovat alkaneet ymmärtää, että pitää harjoittaa enemmän yhteistyötä, tehokkaampaa yhteistyötä pitää harjoittaa ja että optimaalisesti pitää harjoittaa tietojen vaihtoa, että pitää myöskin koordinoida toimintaa ja että pitää myös teknisesti nykyaikaistetusti olla valmiina kaikkiin haasteisiin. Ja jotta voidaan korottaa kaikkia haasteita, komissio on esittänyt uuden asetuksen, ja minä pidän tätä erinomaisena perustana sille, että jäsenvaltioiden kanssa voidaan käydä keskustelua. Parlamentissa me olemme yhdessä pyrkineet suurella enemmistöllä asettamaan tiettyjä painopisteitä, ennen kaikkea mitä tulee tiedonvaihdon intensiivistäminen, eh, oikeudenvalvontaviranomaisten kesken sekä myöskin kolmansien maiden kanssa, että kansainvälisten kanssa olemme pyytäneet myöskin ottamaan huomioon kanssa rajat ylittävän toiminnan oikeudenvalvonta viranomaisen toiminnassa, nimenomaan vakavassa rikollisuudessa on myöskin pyrkinyt vahvistamaan kapasiteettia, joka liittyy rikollisuuden ehkäisemiseen, ennen kaikkea terrorismin ja kyberrikollisuuden ehkäisemiseen, ja myöskin yhteistyötä viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan osapuolten osaltaan pyrkinyt saman yhteistyöelämästä tiettyjä kynnysarvoja ja olemme voineet joutuneet toteamaan kyllä turhautuneisuudella, että kestää aina jonkin aikaa ennen kuin jäsenvaltiot alkavat käyttää varoja ja todellakin ryhtyvät käsittelemään yksittäisiä ohjelmia. Uskon, että Euroopan kansalaiset odottavat meiltä, että ajatellen sitä, miten suuri haaste on kysymyksessä – että kansalaisten turvallisuustoive ja turvallisuuden tarve, joka ihmisissä on, että me omistaudumme sille intensiivisesti ja yhteisöllisesti niin, että ei aina kansallisilla rajoilla kaadu se tilanne tai synnyssä tilanne, että tiedot eivät kulje tai tiedonvaihto keskeytyy tai että ei enää olla aivan ajan tasalla siitä, mikä on asioiden tila. Epätavallista kenties on ehkä ehkä se, että olemme tehneet toivia myös siitä, että tarvittaisiin myöskin tiedonvaihtoa tiedustelupalveluiden kanssa, koska me nähdään, että nimenomaan kansainvälisen vakavan rikollisuuden ja terrorismin alueella on välttämätöntä, että saadaan asianmukaista tietoa myös tiedustelupalveluista niin, että nämä voisivat meidän Euroopassa vastaavien virastojen kanssa voisivat olla asianmukaisesti verkottuneita, tarkoittaa se nimenomaan Europolia, jotta voitaisiin analysoida nämä tiedot, ja kun me haluamme laajentaa Europolia, on välttämätöntä, että jäsenvaltiot suhtautuvat tähän niin, että ne ovat valmiina toteuttamaan tällaista tiedonvaihtoa. Haluamme myöskin sanoa selvästi, että yksityisen sektorin mukaanveto voitaisiin hyväksyä eh, ja tämä on hyväksytty suurella enemmistöllä tämä rajoitus, että yksityinen sektori ei saa hoitaa julkisen sektorin tehtäviin kuul- tehtäviä, vaan se voisi olla mukana miksi kyberturvallisuuden alueella tai siellä, missä esimerkiksi, jos on kysymys suurten tapahtumien turvallisuudesta, voisi olla mukana yhteistyössä, mutta se ei voi korvata julkisen tahon toimintaa sitä siis voisivat harjoittaa tällaiset yksityisorganisaatiot, vaan edelleenkin julkisen tahon tulee vastata julkista turvallisuudesta. On myös välttämätöntä harjoittaa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja myöskin äh, relevanttien kansainvälisten järjestöjen kanssa, nimittäin kansainvälinen rikollisuus on torjuttavissa vain, kun harjoitetaan yhteistyötä myös kolmansien maiden kanssa. Monet kiitokset, puhemies. Kiitokset, edustaja Holmeier. Ja äh, sitten pyytäisin komissaari Avramopouluksen ottamaan puheenvuoron. Thank you, thank you, Madam Chair. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Komissio kannattaa Euroopan parlamentin pikaista työtä, jonka se on tehnyt, kun se on valmistellut mietintöään sisäisen turvallisuuden rahastosta. Kiitoksia alustuksestanne, edustaja Holma. Ja olen jo korostanut tiettyjä horisontaalisia näkemyksiä tässä kysymyksessä, kuten esimerkiksi joustavuustarpeen, synergiatarpeen, kaikkien muiden rahastojen kanssa. Kuten totesin, toivon, että neuvosto myös piakkoin hyväksyy neuvottelumandaattinsa. Ja nyt otan esille joitakin kysymyksiä, jotka erityisesti liittyvät sisäisen turvallisuuden rahastoon. Viime vuosina turvallisuusuhat ovat kasvaneet ne ovat yhä enemmän rajoja ylittäviä luonteeltaan, mikä merkitsee sitä, että jäsenvaltiot eivät enää voi toimia yksin. Samalla kun suojamme kansalaisemme, se on kansallinen, kansalliseen toimivaltaan kuuluva kysymys, Euroopan unioni on yhä tärkeämmässä asemassa, kun se tukee jäsenvaltioita niiden ponnistuksissa. Turvallisuus on määrittelevä Euroopan unionin seuraavien vuosien aikana Euroopassa kansalaiset aivan oikein odottavat unionin ja kansallisten hallitusten tarjoavan turvallisuutta nopeasti muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa. Me tarvitsemme riittämiä voimavaroja tukemaan toimijamme sisäisen turvallisuuden kanssa poliittisten prioriteettiemme mukaisesti, samoin yhteistyössä muiden EU-rahastojen kanssa. Samalla ehdotamme, että vahvistamme tätä turvallisuusbudjettiamme ja lisäämme sitä yhdestä miljardista tämänhetkisellä ajanjaksolla 2,5 miljardiin seuraavana ajanjaksona. Tämä heijastelee sitä poliittista merkitystä, joka komissio on antanut turvallisuushaasteisiin vastaamiseen. Asiat voivat kuitenkin muuttua. Ja tästä syystä, ja olen sitä mieltä, että Euroopan parlamenttikin on tällä kannalla, on äärimmäisen tärkeää, että rahoitus on joustavaa, yksinkertaistettua ja sitä voidaan mukauttaa muuttuviin tarpeisiin. Millä tavalla sisäisen turvallisuuden rahasto tukisi paremmin uusia haasteita? Se keskittyy kolmeen uuteen haasteryhmään. Tietojen lisääntymiseen, siihen, että vahvistetaan rajoylittäviä yhteisiä operaatioita ja vahvistetaan voimavaroja, joiden avulla voidaan torjua rikollisuutta. Se on joustavampi väliarvion avulla, joka mahdollistaa sen, että voimme rahoittaa uusia asioita tarpeen mukaan. Ja lopuksi turvallisuus on poikkileikkaava kysymys, joka koskee useita politiikan aloja ja useita eri EU-rahastoja. On yhä tärkeämpää, että tämä hoidetaan kunnolla ja rahastomme voi myös kestää ajan hampaan kulutuksen. Kiitos komissaari Avramopoulos ja antaisin nyt sitten puheenvuoron ryhmien edustajille. SND-ryhmän nimissä edustaja Cecil kyenge kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Grazie. Kiitos puhemies, kiitos komission jäsen. Haluan kiittää ennen kaikkea esittelijää Monika Holmajeria hänen tekemästään työstä meidän kanssamme. Viime vuosina turvallisuusuhat Euroopassa ovat äh, monipuolistuneet ja äh, vaikeutuneet. Haasteita ei voida enää jättää pelkästään jäsenvaltioiden kohdattavaksi, vaan päinvastoin tarvitaan vahvaa koordinoitua äh, toimia EUn tasolla. Tämä ala on jatkuvan muutoksen kourissa. Sen takia tarvitaan sopeutuvuutta. Kyse on sellaisista toimista, joilla ennen kaikkea pyritään ennaltaehkäisemään terrorismia ja vakavaa rikollisuutta, järjestäytynyttä rikollisuutta ja tietotekniikkarikollisuutta. Tarvitaan myös rikosten uhreille suojelua. Kuitenkaan nämä toimet eivät riitä. Korkea suojan taso toteutuu myös ennaltaehkäisyn, koordinoinnin ja yhteistyön kautta. Tämän rahaston avulla jäsenvaltiot voivat vastustaa äh, väkivaltaista ääriliikehdintää ja syrjintää. Ennen kaikkea niin, että ne tekevät enemmän yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten kanssa kaikissa jäsenvaltioissa. Tärkeää on se, että kunnioitetaan perusoikeuksia ja ihmisarvoa. Tämän rahaston täytyy huomioida periaatteet ja perusarvot aina kun sitä päivitetään. Meillä on myös kansainvälisiä velvoitteita, joita on kunnioitettava. Sen takia rahoitettaviin toimiin on sisällytetty myös koulutus niin, että henkilökuntaa koulutetaan nimenomaan perusoikeuksien kysymyksissä niin, että voidaan välttää kaiken tyyppinen rasismi. Kiitos. Kiitos edustaja Kenge ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron ecr ryhmän nimissä puhuvalle edustaja helga stevensille olkaa hyvä. voorzitter Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Rajoja ylittävät ongelmat, kuten terrorismi ja rikollisuus, ei, ne ovat ongelmia, joita ei ole ratkaista pelkästään jäsenvaltiosta. Tämän seurauksena EUsta tuleva rahoitus ja tekninen apu on tervetullutta. Ja sitä varten on luotukin sisäisen turvallisuuden rahasto. Se järjestelee EU-tietokantojen integrointia. Ja tästä syystä tuen vetomusta siitä, että budjetti kaksinkertaistetaan, koska turvallisuusuhat ovat kasvaneet voimakkaasti Euroopassa viime vuosina. Se, että näitä rahoja käytetään erityisesti lasten hyväksikäytön torjumisen on meidän mielestämme aivan erinomaista. Vigilant Guardianin tapaiset operaatiot ovat mielestämme myöskin hyviä ja niillekin kannattaa antaa rahoitustukea. Mutta parlamentti haluaa, että budjettia voidaan siirtää yhteen jäsenvaltioon, jos siellä on ongelmia oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa. Tämä näkökulma on ongelmallinen, sillä sen juridinen toteuttaminen ja erityinen budjetti unionista tässä suhteessa ei ole vedenpitävä. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Stevens. Ja seuraavaksi puhuu vihreiden ja Euroopan vapaa allianssiryhmän nimissä edustaja Romeo Franz. Teillä on minuutti, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, aluksi haluaisin kiittää esittelijää tämän asian parissa työstä. Me vihreät olemme sen puolesta, että on lisää yhteistyötä sisäisen turvallisuuden hyväksi. Ja nyt äänestettävän olevassa tekstissä on hyviä kompromisseja, eräänlainen Erasmus-ohjelma poliisivoimille ja myös rasismin vastaisia koulutusohjelmia oikeudenvaltaviranomaisille, mutta kuitenkin tulimme äänestämään mietintöä vastaan. Ensinnäkin siksi, että tässä pyritään edistämään tiedustelupalvelujen välistä yhteistyötä ja tästä meillä ja tilintarkastusviranomaisilla ei ole mahdollista harjoittaa valvontaa. Tällainen toiseksi rahasto tulisi myöskin mahdollistamaan sotilaallisia toimia EUn sisällä, mitä me pidämme erittäin ongelmallisena. Nimittäin minun on tärkeää todeta myös se, että tässä puhutaan myöskin tällaista vaeltavasta rikollisuudesta – mikä on häpäisevä ilmaisu, jota käytetään usein etnisten vähemmistöjen kriminalisoimiseksi. Kiitos. Kiitokset edustaja Frans. Sitten GUE-ryhmän nimissä puhuu edustaja Cornelia Ernst. Teillä on minuutti, olkaa hyvä. Niin hyvät naiset herrat, ei varmaan ole mikään salaisuus, että sisäisen turvallisuuden rahasto ei kuulu meidän suosikkeihimme – vaikkakin on todellakin tapahtunut parannusta, jota pidämme arvossa, mutta se, että rahoitusta lisättäisiin puolitoista kertaiseksi on jotain, mitä voi hyväksyä. Ja toiseksi ovat nämä toimet, joissa yksityistä rahoitusta, jos että esittelevä puhi vedettäisiin mukaan tähän toimintaan, mikä meidän mielestä oli kuitenkaan hyvin riittävän selkeästi ilmaistu, jos tulemme huolissamme. Mutta kolmas asia on kuitenkin kaikkein tärkein. Tarkoitus on rahasta lukea myöskin turvallisuuspalvelujen toimintaa, jotta niin kuin sanotaan, voidaan luoda yhteistä turvallisuuspalvelukulttuuria ja tiedonvaihtoa, asiantuntijan vaihtoa, käytänteiden vaihtoa. Sanon suoraan, että Saksan alueella en tiedä mitään parhaita käytänteitä, joita olisi käyttänyt jokin turvallisuuspalvelu, pelkästään salailu tai pelkät äh, onnettomuudet, joita sattuu, koska salailuspalvelut ovat en, turvallisuuspalvelut ovat enemmänkin, turvallisuuspalvelut ovat enemmänkin osa ongelmaa, eivätkä mitään ratkaisua, joten näihin varoja tulisi käyttää. Kiitos edustaja Ernst. Ja sitten sitoutumattomien puolesta puhuu edustaja Dobromir Sosniers. Olkaa hyvä, teillä on minuutti to sprawozdanie i to rozporządzenie jak na Puhemies. Tämä teksti ei ole pahimmasta päästä tältä parlamentista, mutta kyllä minulla kuitenkin on joitakin varaumia sen suhteen. Ensinnäkin kuoleman tuomio. Nyt on tiettyjä toimia, jotka ovat hieman taantumuksellisia, esimerkiksi on vastustaminen. Kuitenkin terrorismit ovat, terroristit ovat valmiita tappamaan meidät, mutta me emme halua heitä tappaa sitten tästä äh, rangaistuksena. Kyse on nyt siitä, että haaskaamme rahaa, jos kuolemantuomiota ei noudateta. Ja sitten artikla 12. Siinähän kyse on yhteistyöstä että viranomaisten kanssa EU:ssa, onpa sitten EUn rahoitusta tai ei. Eli sitten rikotaan solidaarisuusperiaatetta vastaan. Ja sitten artiklassa 21 kyse on Euroopan unionin toimista. Ilmeisesti haluttaisiin toteuttaa toimia ikään kuin näkymättömästi, mutta kenties sitten pitäisi todella äh, leimata EUn logo toimiin aina silloin, kun EU on rahoittamassa näitä toimia. Tämä on epäjohdonmukaista. Kiitos edustaja Sosniers. Ja nyt sitten puheenvuorolistan ulkopuolelta annan puheenvuoron edustaja Notis Mariasille. Olkaa hyvä. Tuota, Kiitoksia puhemies. Sisäisen turvallisuuden rahaston pitäisi keskittyä järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen ja varsinkin rajoitettavan rikollisuuden torjumiseen. Haluaisin ehdottaa, että meillä olisi lisäyhteistyötä Kreikan ja Bulgarian välillä, koska olemme saaneet nähdä rajoittavan rikollisuuden nousun. Ja moni laitomaahanmuuttaja tulee Bulgarista, Turkista, Kreikkaan – Eli meillä on tämänkaltaisia rikollisjengejä, jotka terrorisoivat Thessalonikin keskustaa ja sitten palaavat takaisin Bulgarian. Tässä täytyy tehdä jotain. Samalla, kuten on todettu, sisäisen turvallisuuden rahaston ei pitäisi olla rahoittamassa turvallisuuspalveluiden välistä yhteistyötä eikä meidän tulisi yksityistä turvallisuutta. Meidän tulee olla huolellisia tässä suhteessa. Kiitos edustaja Marias. Ja näin sitten voin kääntyä taas komission puoleen. Komissaari Avramopoulos, teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat, kiitos tästä lyhyehköstä, mutta mielenkiintoisesta keskustelusta, kun kyse on sisäisen turvallisuuden rahastosta ja politiikan tukemisesta. Olen pannut huomautuksenne merkille, mukaan luettuna edustaja Marjasin kommentin, ja odottelen jo neuvoston mandaattia niin, että voisimme käynnistää kolmikantaneuvottelut. Kiitos ja kaunita unia. Ei kuitenkaan salissa. Täytyy tunnustaa, että tuntui aika myöhältä, mutta nyt sitten tietenkin meidän on vielä tärkeää kuulla esittelijää keskustelun päätteeksi ja edustaja Monika hohlmeier teillä on kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Nyt naiset saavat viimeisen sanan jälleen kerran. Eli on mukavaa, että saa puhua viimeisen sanan keskiön hetkellä, mutta vastaus kollegoille – varjoesittelijöille. Monet kiitokset kuitenkin, nimittäin oli monia hyviä, luovia ajatuksia ja meillä oli hyvä ilmapiiri keskusteluissa, kun pyrimme lähestymään toisiamme, eh, mitä tulee kantoihimme ja aikaan hyvän mallin. Mitä tulee näihin tiedustelupalveluihin, olisi virhe uskoa, että me tulisimme tässä tukemaan tiedostopalveluita. Sitä ei edes, eivät edes perustamisvoimat sallisi. Me haluamme yhteistyötä Europolin, joka on eurooppalainen virasto, haluamme tämä yhteistyö, niitä todella haluamme nähdä, että tiedot, jotka tulevat tiedostopalveluista, niitä analysoitaisiin ja arvioitaisiin ja sitten tutkittaisiin, missä määrin nämä tiedot ovat poliisin toiminnan osalta sellaisia, että olisivat tutkinnassa järkeviä ja käyttökelpoisia. Ja tämä on esimerkiksi Saksassa nähty erässä tapauksessa, jossa ilman tiedustelupalvelun toimintaa ei olisi saatu tätä tapausta selvitettyä. Tämä on vain yksi esimerkki monista. Me siis emme halua valvoa tai tätä tiedustelupalveluiden toimintaa, se on jäsenvaltioiden tehtävä, se ei kuulu meille, mutta me haluamme avoimen järjestetyn yhteistyön muodon edistämistä, ja se tuntuisi minusta järkevältä. Mitä tulee sitten sotilastoimiin EU-ssa, ne on rajattu tehtäviin, jossa esimerkiksi vaikka Ranskassa tai Belgiassa sotilasyksikköjä, yksi Ranskassa Bataclanin äh, yhteydessä nämä yksilöt auttavat sisäisen turvallisuuden takaamisessa. Tämä on sellaista, mille voidaan antaa tukea, mutta muut tyyppiset sotilastoimet eivät kuulu tämän rahaston tehtäviin. Tehtävät on selkeästi, täsmällisesti määritelty ja niitä ei voida mielivaltaisesti toteuttaa näitä tehtäviä ulkopuolella nämä asiat on pois jopa poikkeusluettelosta budjettinen valtuuskunnassa. Ja kun nyt tässä talossa, tämä minun on sanottava vielä, että jos joku minua vaatii siihen, että pitäisi pohtia uudestaan kuolemanrangaistusta. Minun täytyy sanoa, että minua se on, minusta on pöyristyttävää. Meillä on perusoikeuskirja ja niillä menetelmillä, joilla terroristit ja raskaat rikolliset pyrkivät toimimaan meitä vastaan, näillä samoilla menetelmillä me emme tule vastaamaan. Me haluamme vastata oikeusvaltion menetelmillä ja sellaisilla laeilla haluamme antaa vastauksen ja sen mukaisesti tuomioistuinten tehtävänä on määrittää rangaistukset ja sitten myöskin näitä ihmisiä kohdellaan asianmukaisesti oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti. Kiitokset esittelijälle. Kiitos Rova Holmeier. Ja näin tämä keskustelu on päättynyt ja äänestys toimitetaan huomenna. Ja voin ilmoittaa, että seuraava istunto pidetään huomenna keskiviikkona 13. päivä maaliskuuta kello 9.14 ja sitten edelleen kello 15.24 esityslista on julkaistu ja se on saatavilla euroopan parlamentin verkkosivustoilla. istunto on päättynyt ja toivotan täällä vielä läsnä oleville henkilöille ja tulkeille hyvää yötä.